Ja äänestetäänpäs. I want to have some quietness, which otherwise... And we have a request for a point of order. Kollegamme on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa. Hän haluaisi puhua meille kaikille ja pyytäisin teitä luomaan puhumisen sopivat olosuhteet tänne. So please, Mr. Campbell. Herra Campbell. Uh, uh, Hyvä puhemies, minulla on työjärjestyspuhe. Se koskee syyn, sääntöä kirjallista kysymystä huolimatta puolue, puolue tai henkilökohtaisista mielipiteistä. Me olemme kaikki parlamentaarikkoja ja meidän yksi tärkeimpiä oikeuksiamme on, on ö, kirjoittaa kirjallisia kysymyksiä, mutta nyt hallinnossa niitä ei käsitellä kunnolla, emme saa kunnon vastauksia kirjallisiin kysymyksiin ja jo usein aikataulu ylitetään. Sääntö 130.5. 130.5 määrittelee, että että vastaamiseen saa kuluttaa kuusi viikkoa, mutta joskus vastaamiseen menee yksitoista viikkoa. Hyvä puhemies, tämä kyseenalaistaa demokratian ja tähän asiaan on puututtava kiireellisesti. Well, thank you very... Kiitokset tästä, mutta minulle muistutettiin, että nämä määräajat ovat meidän päättämiämme. Joten kenties meidän täytyy myös tätä hieman pohtia, mutta joka tapauksessa tämä nyt on kirjattu ylös ja varmasti siirrämme tämän huomion eteenpäin asianomaisille viranomaisille. No niin, siirrymme esityslistamme. Eli Luunisin mietintö on ensimmäisenä kohtana tässä nimenhuutoäänestyksenä. Hoidamme tämän. Äänestys alkaa. Avotaan tuota lumea? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tämä hyväksyttiin. Siirrymme seuraavaksi Vias de Mera Garcian mietintöön. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä hylättiin. Seuraavaksi tarkistus kaksi. Kädennosto äänestyksellä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja julistan tämän tekstin hyväksytyksi Euroopan parlamentin ja neuvoston välisen sopimuksen pohjalta. Seuraavaksi Wikströmin mietintö, artiklat, äh, tarkistukset 1 ja 2 ovat identtisiä, nimenhuuta äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja tämä on hyvä, mietit on hyväksytty. Euroopan parlamentin ja neuvoston välisellä sopimuksella. Seuraavaksi kohesiopolitiikka. Alkuperäisen tekstin kohta neljä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kuusi alkuperäisestä tekstistä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämäkin hyväksyttiin. Johdantosan kappale B, alkuperäinen teksti, kahdessa osassa ensimmäinen osa, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä hyväksyttiin. Päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä hyväksyttiin. Kiitokset. Ja äänestys on nyt saatettu loppuun ja nyt siirrymme äänestysselityksiin. Please, colleagues, we still have... Hyvät kollegat, meillä on vielä äänestysselitykset kuulematta ja haluaisimme aloittaa. So, please let... Nyt me aloitamme äänestysselityksistä. Herra Dalton, teillä on ensin puheenvuoro. Mr. President. Kiitos, puhemies. Rob Wainwright on kehittynyt tärkeäksi solmu kohdaksi, mitä tietojenvaihtojen tulee. Tänään me annoimme parempia välineitä taistelussa